mitä on otettavaa päiväiset päätösmat tullaan välittämään niissä mainittuille henkilöille ja elimille. Nyt keskeytän Euroopan parlamentin istunnon ja myöskin minä haluan toivottaa teille